puhemies. Hyvät kollegat, istunto avataan jälleen. Täällä her on Euroopan unionin puheenjohtajavaltion edustaja, varapääministeri Peter Netsas, herra komission jäsen Olli Rehn arvoisat esittelijät, valiokuntien puheenjohtajat, hyvät kollegat. Tänään meillä on ilo käsitellä kahta lainsäädäntöpakettia, ilmastopakettia ja meripolitiikkapakettia, ja me olemme nämä allekirjoittaneet. Tämä kohokohta, työmme kohokohta neuvoston ja komission työn kanssa on nyt saatettu päätökseen Euroopan unioni osoittaa tässä sen, että se pystyy toimimaan päättäväisesti ja toimimaan ympäristöpolitiikan kestävän kehityksen taholla ja myöskin takaamaan meriturvallisuutta yhteisessä yhteistyössä. Tämä julkinen julistus, allekirjoitus tulee tarkoittamaan sitä, että tässä painotetaan Euroopan unionin kansalaisten oikeuksia – ilmasto- ja energiapaketin avulla parlamentti ja neuvosto ovat asettaneet pohjan, että jäsenvaltiot saavuttavat tavoitteensa vuoteen 2020 mennessä ja jatkavat ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ja ovat tässä eturintamassa. Ilmastopaketti sisältää tärkeitä lainsäädäntöpuitteita, esimerkiksi päästökauppajärjestelmän parantamisen tai sen, että jäsenvaltiot vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään. Esittelijä Avril Doyle ja Satu Hassi ovat täällä todennäköisesti paikalla, ainakin luulin näin. Näin täällä kollega Hassin. Ja samanaikaisesti myöskin on edistetty uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja hiilen talteenottoa. Tämä paketti antaa Euroopan unionille Kööpenhaminan konferenssia varten hyvän aseman ja myöskin hyvän sopimuksen ja kattavan sopimuksen ja näin ollen myöskin uskottavuutta. Mitä eri pakettiin tulee, neuvosto ja parlamentti kykenivät sovittelun kautta pääsemään yhteisymmärryksen kahdesta asiaki- kahdeksasta asiakirjasta. Tämä on intensiivisen työn tulosta, joka kesti pidempään kuin kolme vuotta. Tämä lähtökohta on myöskin osoitus parlamentin vahvaa painostusta kohtaan toimia merikatastrofeja vastaan. Esimerkiksi kun ajatellaan Erikan tapausta vuonna 1999 ja Prestigein tapausta vuonna 2002. Tässä pyritään siis parantamaan meriturvallisuutta. Nyt pystymme havaitsemaan se, että meripol, mer, meriturvallisuusvaltuuskunnan monet mietinnöt ovat muuttuneet lainsäädännöksi. Näiden asioiden pohjalta, kuten esimerkiksi laivojen valvonnan ja tarkastuksen pohjalta, meriliikenteen valvonnan ja laivojen parantelun kautta on saatu aikaan parannuksia. Ja olen erittäin iloinen siitä, että esittelijä Avril Doylekin on nyt saapunut paikalle. Haluaisin tässä lopuksi tässä kiittää Tsekin puheenjohtajavaltiota, komissiota, eri valiokuntia, esimerkiksi liikennevaliokuntaa, teollisuusvaliokuntaa, kaikkia ihmisiä, jotka intensiivisesti toimivat mukana tässä lainsäädäntötyössä. Heitä siis kiitän tässä erittäin sydämellisesti ja kiitän erityisesti teitä arvoisat kollegat, jotka tänään olitte mukana tai paikalla, kun nämä lainsäädäntöaloitteet on allekirjoitettu. Ja olen erittäin iloinen, että täällä myöskin kaksi ryhmän puheenjohtajaa ovat täällä kunnioittaneet meitä läsnäolollaan. Annan nyt tässä neuvoston puheenjohtajalle puheenvuoron. Siis... Vážený pane prezidente, vážený pane e, komisaři, e, vážené dámy, vážení Arvoisa puhemies, arvoisa komission hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kiitoksia oikein paljon kutsusta tähän keskusteluun Euroopan parlamentissa.